ja tästä äänestetään huomenna kello 12. Ja aloitamme huomenna toinen päivä 7. jo kello 8.30. Esityslista on julkaistu Euroopan parlamentin kotisivuilla ja istunto keskeytetään. Toivotan teille hauskaa iltaa.